No Niin, hyvät kollegat, kehotan teitä nyt istutumaan paikoillenne. Meillä on nyt hyvin tärkeä kokous tässä. Nos rapporteurs, Monsieur Fernand. Voimme kuulla täällä esittelijöitä Fernandes ja Bulmania. He ovat, He ovat juuri esitelleet mietintöluonnoksensa ja sitten meillä tietenkin on tulossa oikein laaja keskustelu aiheesta. Haluaisin nyt hyväksyttää esityslistan. Mitään vastalauseita ei ole. Sitten pöytäkirjat kokoukselta 23. helmikuuta, 26. helmikuuta ja toinen maaliskuuta nämä pöytäkirjat olisi nyt hyväksyttävä, ellei mitään huomioita niihin ole. Pöytäkirjat on hyväksytty. Nyt pyytäisin Roberto Gualtieriä käyttämään puheenvuoron, mikäli hän niin haluaa. Grazie. Jean. Kiitos Jean. Tämä on oikein tärkeä kokous esittelijät esittel, kertovat nyt mietintöluonnoksistaan. Saimme Ecofinin kannan ja tänään varmaankin parlamentti osoittaa vaavansa kunnianhimoiset näkemykset ja parlamentti, kuten mekin tiukan aikataulumme myötä, kokoonnumme jopa kello kahdeksan Strasbourgin torstaina. Olemme siis parlamenttina hyvin sitoutuneita varmistamaan sen, että nopeassa vauhdissa Junckerin suunnitelma saadaan toiminnalliseksi sovitussa aikataulussa. Haluaisin todella kiittää esittelijöitä heidän ponnisteluistaan. He ovat laatineet nopeassa vauhdissa hyvän hyvät asiakirjat. Kiitoksia teille kaikille. Tämän päivän keskustelu on todella tärkeä niin, että päästään tästä sitten eteenpäin. Alors pour que ce débat soit... Kiitoksia, jotta tämä keskustelu olisi rikasta ja koska äh, monet tulevat keittämään puheenvuoron tässä. Ehdotan, että kuuntelemme esittelijä, joka on tehnyt erittäin suurta työtä ja kahteen ja puoleen minuuttiin rajamme puheenjohtaja, aina voisi käyttää puheenvuoron, jotta esittelijä voisi sitten eri puhujille vastata. Ellei muita huomioita ole, pyytäisin Jose Fernandesia käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhu Portugalia. Eu queria saudá-las e saudá-los a todos. Queria cumprimentar o meu colega. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Haluaisin myös tervehtiä kollegani Uuden Bulmania ja koko henkilökuntaa, kaikkia niitä, jotka ovat omalta osaltaan osallistuneet tähän, tämän tekstin laatimiseen. Tämä on ensimmäinen askel, on kuitenkin tärkeää, niin kuin Kinnallisessa sanelaskussa sanotaan, pitkä matka alkaa aina ensimmäisellä askeleella. Tästä nyt ei tule niin pitkä tie. Haluamme saada tämän valmiiksi ja pitää kiinni asiakirjasta. Toivomme, että voimme jo kesäkuuhun mennessä päästä sopimukseen. Mielestämme ESIR tarjoaa todella tärkeitä mahdollisuuksia. Siinä on tämä täydentävyysperiaate joka on tärkeä ja on tärkeää myös se, että voimme investoida enemmän, luoda lisää työpaikkoja, voimme auttaa ylity- yrityksiä ja poistaa juridisia esteitä. Emme voi antaa tämän junan mennä. Tämä on todella haaste jäsenvaltioille, alueille. Tämä on haaste myös liikennesektorille ja tutkimussektorillekin. Tutkimus saa nyt mahdollisuuden toteuttaa tutkimustoimintaa, jotta voidaan tiettyjä ajatuksia toteuttaa. Haluamme uskottavan suunnitelman, suunnitelman, joka voi menestyä. Tästä syystä on aivan selvää, että on sanottava, että tämä 16 miljardin takuu, sen pitäisi olla ehdoton sellainen, josta ei voida enää palata taaksepäin. Ja jotta saataisiin riittävästi luottamusta, haluamme, että nämä 8 miljardia euroa, jotka budjettiin pitäisi ottaa mukaan, että näitä voitaisiin asianmukaisesti Euroopan parlamentissa puolustaa. Tämä 8 miljardin takuurahasto on varmastikin perusta, jonka myötä uskottavuus paranee. Sitten tästä ehdotuksesta koskien takurahasta me sallimme tietyn joustavuuden komission ehdotuksessa taikka budjettivallan käyttäjä, tässä tapauksessa kaksi budjettivallan käyttäjä, eli komissio ja parlamentti ja neuvostokin, niiden päästävä sopimuksia, että tällainen rahasto voidaan perustaa, niin me toivomme mahdollisimman paljon joustavuutta niin, että saamme tämän perustettua. Kuten sanoin, kyseessä on 8 miljardia euroa ja se 17 miljardin takuu, jonka mainitsin aikaisemmin, sen on oltava e- ehdoton ja pyörtämätön. Parlamentin on osallistuttava tämän suunnitelman valvontaan ja vahvistettava sen oikeutusta kuitenkin niin, ettei koskaan kyseenalaisteta on tarpeellista vallanjakoa. Tämähän on aivan logista. Pyrimme myös siihen, että kun päätöksiä tehdään, ne tehtäisiin objektiivisesti, jotta voitaisiin välttää se, että tähän sisältyisi poliittisia päätöksiä. Tämä on yksi tavoitteistamme. Joka tapauksessa seuranta on hyvin tärkeä ja parlamentin rooli on tässä prosessissa valtavan keskeinen. Kuten sanoin aivan alussa, olemme nyt vaiheessa, jossa minun osaltani minä odotan ehdotuksia ja ratkaisuja sekä tarkistuksia, tarkistusehdotuksia. On aivan selvää, että tarkistuksissa tarkistusten on oltava ehdotuksia, ratkaisuja, elinkelpoisia, täytäntöön pantavissa olevia ehdotuksia. Mikäli tulee ehdotuksia, joilla kyseenalaistetaan monivuotinen rahoituskehys, niin silloin tämä koko ehdotus on kyseenalaistaa tämän aikataulun, mitä ehdotamme. Mehän kuitenkin haluamme päästä tuloksiin jo kesäkuussa. Todella pyydän teitä noudattamaan tätä ennakkoehtoa. On totta, että olemme valtavasti keskustelleet tästä lyhyessä ajassa, eikä kukaan voida voi väittää, että me olisi olleet avoimia tässä keskustelussa. Olemme panneet itsemme likoon ja nyt olemme vaiheessa, jossa voimme parantaa ehdotusta ja pyrkiä konsensukseen. Näin minä haluaisin toimia. Haluaisin vielä kiittää tästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää erityisesti herra Bulmania. Ja olen sitä mieltä, että nyt on kyllä aivan mahdollista että tämä suunnitelma onnistuu täytäntömanossa. Kiitoksia. Merci, José. Kiitoksia, José Fernandez. Udo Bullman, olkaa hyvä. Good morning, Chairs. Good morning. Uh, Hyvää huomenta, puheenjohtajat. Hyvää huomenta, kollegat ja vieraat. Minäkin käytän äidinkieltäni ja puhun saksaa. Minäkin haluaisin kiitellä Jose Manuelin tavoin kaikkia niitä, jotka auttavat meitä – mahdollisimman nopeasti hoitamaan tämän hankkeen. Nyt on toimittava nopeasti, se on välttämätöntä. Tämä koskee esittelijöitä, varjoesittelijöitä, erityisesti henkilöstöä, joka mahdollistaa sen, että saadaan käännökset nopeasti, kaikki, jotka auttavat meitä tämän tekstin luomisessa. Ja kiittäisin Jose Manuelia aivan erityisesti. Hän on rauhallisesti ja ystävällisesti esittänyt kantojaan ja auttanut meitä oikealla tiellä. Portugalilaisilla Jose Manuel on merenkäynnissä pitkät perinteet, joten varmasti me pääsemme tavoitteeseemme. Mistä nyt sitten on kyse? Riittävän usein olemme jo sanoneet, että Tämä investointisuunnitelma olisi pitänyt saada jo aika päiviä sitten. Euroopan parlamenttina odottimme pitkään, että komissio, joku komissio, nyt onneksi Junckerin komissio vihdoin on tämän ehdotuksen tehnyt, ehdotuksen siitä, miten me eurooppalaiset voisimme investoida enemmän omaan tulevaisuutemme. Tämä parlamentti ja nyt osallistuvat valiokunnat tekevät kaikkensa, jotta tämä hanke toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti. Aluksi pettymys. Pettymys, josta meidän on jotenkin päästävä. Toivottavasti tämä menee ohi, mutta tähän mennessä me tätä pahoittelemme jäsenvaltiot eivät ole oikein vastanneet komission kutsuun. Itse rahaston rahoittamisen sijoittamisen osalta. Tämä on siinä mielessä ikävää, että rahaston on tarkoitus perustua vipuvaikutukseen. Olisi parempi, että jäsenvaltiot osallistuvat, jotta volyymit olisivat suurempia. Mutta kuitenkin nyt neljä jäsenvaltiota, Ranska, Italia, Saksa ja Espanja, ovat todenneet, että he haluavat osallistua investointineuvontakeskuksen toimintaan tai investoida kansallisten kehityspankkien kautta. Tämä on hyvä esimerkki, jota kehotamme muita jäsenvaltioita seuraamaan. Mutta samalla sanotaan, että yhteistyö esirahaston ja paikalla toimivien välillä, ajatellen alueellisia, kansallisia – kehityspankkeja, ajatellaan näitä investointineuvontakeskuksia ja kaikkia julkisia tahoja, niin tämä yhteistyö on nyt kyllä aivan erityisen tärkeää. Joten aivan ensimmäiseksi kohta, jonka haluaisin talousvalikunnan jäsenten nimissä muotoilla, on se, että meidän on huolehdittava siitä, että yhteistyö sujuu hyvin. Mitä se sitten tarkoittaa? ei saada ajatella, että uudelleen kansallistetaan tämä rahasto, vaan kriteereiden tulee olla eurooppalaisia. Kuitenkin pitäisi olla mahdollista se, että hyödynnetään osaaminen alueilla ja jäsenvaltioissa, jotta yhteistyö voi sujua mahdollisimman hyvin ja toimia aluetasolla, jäsenvaltioiden tasolla – voivat osallistua takuuseen tässä eurooppalaisessa rahastossa. Tässä meidän on löydettävä älykkäitä ratkaisuja ja tehdä sopivia ehdotuksia. Esimerkiksi haluamme, että investointikomitea, jota on ehdotettu katsomaan tuotteiden arvoa, sitä ovatko ne valmiita, että siinä myöskin voidaan välittää eteenpäin ne päätökset, joita on tehty eurooppalaisten takuiden osalta. Haluamme huolehtia myös siitä, että investoinnit toteutuvat hyvin. Olen Jose Manuelin kanssa samaa mieltä siitä, että me emme halua rahoittaa mitään sellaista, jolla on jo rahoitus. Me emme halua rahoittaa sellaista, että jotenkin puristamme sieltä pois jotain olemassa olevaa rahaa jo vaan meidän täytyy toimia täydentävästi ja hyvälaatuisesti. Sanomme, että riskialttiimmat hankkeet, sellaiset, joihin ei vielä ole ryhdytty, mutta jotka kuitenkin ovat lupaavia. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin on investoitava. Laajakaista, liikenne, kysymys, miten huolehditaan pk-yrityksistä – miten uudistetaan energiainfrastruktuuria ja sijoitetaan myös energiatehokkuuden edistämiseen. Siksi kukaan ei varmaankaan yllätys siitä, että 5.2a kohdassa Halmalla mukana keskustelemassa investointikriteereistä. Korkeampi riski, täydentävyys ja tuotto koko yhteiskunnan alalta on meille tärkeää. Ja sitten rahoituksesta, miten tämä rahasto saa rahoituksensa. Rahoitus on sellaista, että luotetaan kovasti Euroopan investointipankin osaamiseen. Mutta Euroopan unionin takuu artiklassa 4 on tarpeen, jotta saadaan liikkeelle riittävä volyymi. Euroopan budjetista tulee takuu. Euroopan budjetti kantaa tästä vastuun siinä, että se menettää ensimmäisenä tai kantaa vastuun takuista. Eli riski on ensinnäkin Euroopan unionin budjetille kohdistuva teidän kokeilupuheenjohtaja, antakaa minulle lompakko tämän kokouksen lopuksi lompakko. Katsotaan, sieltä otetaan kortit ja vähän säästövaroja. Jose Manuel ja minä sitten sijoitamme ne. Ja näin olen tehneet jo usein. No, te sanoisitte varmaan, että no, kyllähän me luotamme teihin, että ole ennenkään valehdelleet ja olette ihan mukavia ihmisiä. Mutta kuka sitten johtaa, hoitaa näitä investointeja? Kuka valvoo ikään kuin, että tämä kaikki hoidetaan järkevästi? Kyllä me uskomme teihin, mutta me haluamme nähdä, mihin salkkuun haluatte investoida, kun annamme rahamme teille. No tässä tilanteessa olemme tänä päivänä, hyvät kollegat. Eikä se ole ihmeellistä, että Euroopan parlamentti tässä sanoi, että kyllä, kyllä, teemme kaikkemme, että tämä takujärjestelmä toimii, mutta kyllä meidän täytyy äänestäjien ja veronmaksajien edessä Euroopassa saada vähän nyt jotain takeita siitä, että tämä kaikki toteutuu suunnitelmien mukaan. Tämä on siis syy. Ei tässä ole liikaa vaatimuksia, että puhutaan demokraattisesta valvonnasta, vaan poliittisen toiminnan on oltava sellaista, että voimme huolehtia tilivelvollisuudesta ja valvonnasta. Haluamme järjestelmän, jossa me saamme tietoa. Haluamme olla myös sanomassa oman sanamme, kun lähdetään nimittämään rahastoa hoitavia henkilöitä. Me haluamme olla mukana siinä näkemässä, kuka tekee näitä päätöksiä sijoitusten osalta. Emme halua olla muiden toimijoiden paikalla, vaan haluamme olla mukana. Tämä ei ole mielestäni liikaa vaadittua, tämä on mielestäni meidän velvollisuutemme. Kiitos. Merci alors. Kiitoksia. Me annamme nyt puheenvuoron niille, jotka haluavat reagoida, käyttää puheenvuoron esittelijän Fernese Bulman puheenvuoron jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. No nyt tietenkin kun molemmat esittelijät ovat jo puhuneet, niin eipä tähän juurikaan lisättävää ole alusta asti olemme tehneet oikein paljon, tai, tai esittelijät ovat tehneet paljon yhteistyötä jäsenten kanssa ja olemme voineet näinä päivinä keskustella näistä ajatuksista budjettipuolen osalta tässä tapauksessa ja demareiden puolelta ja minun on sanottava, että näistä tärkeimmistä nämä tärkeimmät ajatukset ovat jo mukana sekä Udo Bulmanin että Jose Manuel Fernandesin ehdotuksessa. Jose Manuel puhui täällä joustavuudesta, budjettivaliokunnan puheenjohtajana te tiedätte, että se on äh, sana, jota eniten täällä käytämme. On tietenkin selvää, että ensimmäisenä päivänä ei tiedä, emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kun neuvottelimme edellisistä rahoituskehyksistä, joka on nyt voimassa, niin silloinhan pyysimme joustavuutta, jotta voisimme sopeuttaa budjettia sitten erikoisiin olosuhteisiin. Nyt meillä on Junckerin suunnitelma pöydällä. Ei sellaista ollut tiedossa alun perin ja näin ollen meidän on käytettävä kaikkia niitä joustavuusvälineitä, joita budjetissa on, jotta voimme sen rahoittaa. Ja tämä onkin nyt yksi käsiteltävänä olevista asioista. Miksi meidän pitää nyt päättää siitä, että Horisontti 2020 verkkojen Eurooppa-ohjelmista leikataan, joiden neuvotteleminen oli niin raskasta ja joiden rahoittaminen oli niin vaikeaa. Ja nyt sitten heti lähtöviivalta saattaa olla niin, että kun ajatellaan, mitä tulevaisuudessa puhutaan, jotta voidaan rahoittaa tämä takurahasto, jonka on oltava budjetissa Junckerin suunnitelman varten. Nyt näitä sitten pitäisikin leikata näistä ohjelmista. Me sanoimme, että ei tämä ole tarpeen. Nythän on aivan selvää, että tämän ehdotuksen myötä takuu, joka on Junckerin suunnitelman perusta, ei takuu ole vaarassa. Ja tämä on ensimmäinen viesti, joka meidän on tehtävä hyvin selväksi ei mitenkään tätä kyseenalaisteta. Täällä on paljon ehdotuksia, jotka selkeyttävät vielä edelleen sitä, että 16 miljardin takuut ovat budjetissa. Kävi miten kävi. Jos, jos takuuta tarvitaan, niin ne rahat ovat kyllä siellä, mutta on aivan selvää, että nyt tänään emme tiedä, mitä tapahtuu vuonna 2016 budjetissa. Voihan olla, että siellä on eri syystä jokin ohjelma, joka ei toteudu niin kuin oli tarkoitus, niin kuin budjetissa 2015 meillä on 490 miljoonaa käytettävissä ITER-ohjelmasta, koska koska se ei etene ennakoidussa suunnitelmassa. Miksi meidän pitäisi leikata Horisontti 2020-ohjelmassa tai, tai, tai Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta, jossa on muitakin mahdollisuuksia? Ja kuten sanoin alussa, niin on aivan selvää, että meillä on johtavuusvälineet, meillä on jonkun verran marginaalia yksi a otsakkeessa jonka avulla voimme myös tätä hanketta rahoittaa. Joten kyllä budjettipuolelta viesti on, on se, että nyt jäitä hattuun, ehdotusta voidaan täysin puolustaa. Se on teknisesti erittäin hyvä, emmekä missään tapauksessa ole vaarantamassa Euroopan budjetin takeita mm, ei peille niin, että tämä suunnitelma voisi onnistua. Tästä nyt alkaa tarkistusteettäminen ja, ja paljon keskustelua ja, ja sitten kyllä neuvostokin voi seurata, mitä, mitä täällä tapahtuu. Neuvoston on nimittäin neuvoteltava parlamentin kanssa tästä mietinnöstä. Merci. Kiitoksia. Neuvosto pitää todellakin vakuuttaa tästä. Edustaja Lunes. Thank you, Chairman. Um, first of all, Mr. Ashworth is uh, unfortunately not... Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Ashford ei valitettavasti voi olla tänään paikalla, mutta puhuin hänen kanssaan pitkään tästä esirahastosta, jotta voisimme selvittää ECRn kannan tähän kysymykseen. Puhutaan nyt ihan rehellisesti. Investointivaje Euroopassa on syntynyt siitä, että meillä ei ole kilpailukykyä, joten minä pyrin rajoittamaan puheenvuoroni kahteen puoleen minuuttiin ja siksi rajamaan puheeni muutamaan seikkaan. Koska meiltä puuttuu kilpailukykyä, on tärkeää ymmärtää se, että esireille ei ole vaihtoehto rakenne uudistuksille ja järkevälle budjettipolitiikalle jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa meille myös sitä, että voimme tunnustaa sen, että meillä on aivan erityiset ajat edessämme. Ja silloin tarvitaan aivan erityisiä keinoja myös. Meidän mielestämme näiden pitäisi olla väliaikaisia toimia. Siksi meidän mielestämme esir rastosta voidaan keskustella ja siitä, mitä investointien tasolla tehdään, mutta olisi outoa luoda pysyvä väline vastaamaan siihen investointitilanteeseen, jonka joudumme kohtaamaan tänä päivänä Euroopassa. Sen lisäksi, että esirahaston pitäisi olla väliaikainen. Sehän ei ole oikeastaan rahasto, vaan takuujärjestelmä. Kaikkein tärkeintä, jos haluamme yksityisen sektorin osallistuvan, ja sitä varmasti kaikki haluamme, haluamme yksityiset sektorit mukaan, silloin riippumattomasti hankkeet on voitava valita riippumattomasti hankkeiden merittien mukaan, eli ei poliittisia valintakriteereitä. Mielellämme keskustelemme näistä aiheista ja en ole kovin innostunut tällaisista kriteereistä, kuten maantieteellinen jako tai tämän johtokunnan rooli ja äänioikeus esimerkiksi jäsenvaltioille, jotka osallistuvat rastoon, Ehkä kaikkein tärkein seikka on se, että meille on ratkaisevan tärkeää se, että ESIR-rahasto ei sotke monivuotisia rahoitussuunnitelmia. Tämän pitäisi olla siis EUn budjetissa, mutta ymmärrämme toki ne seikat, joita on esitetty perustutkimuksesta – Tästä varmasti käydään laajaa keskustelua parlamentissa. Kiitos. Merci, Monsieur Murissan. Kiitoksia, edustaja Murissan. Thank you, thank you, chair. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulla on pari asiaa, jotka haluaisin tuoda esiin hyvin nopeasti. Aivan aluksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi korostaa eh, päätöksenteon vastuullisuutta ja avoimuutta. Esirin osalta tämä takaisi rahaston oikeanlaisen toiminnan. Ja haluaisin korostaa sitä, että kaikenlainen poliittinen sekaantuminen projektien valintaan on jotakin, mitä pitää välttää. Meidän täytyy löytää kuitenkin sopiva ratkaisu demokraattisen valvonnan toteuttamiseksi, erityisesti jotta voisimme välttää sen, että Esirin toimenpanosta vastaavat elimet eivät toimisi väärin. Minä vastustan suuresti sitä, että investointikomitean jäseniä äh, nimettäisiin poliittisin perustein, mutta meidän tulee kuitenkin harjoittaa valvontaa. Meillä pitää olla järjestelmä, jonka kautta voimme kuulla ehdokkaita, mutta äh, jonka mukaisesti johtokunta tekisi lopullisen valinnan. Tämä on oikea tapa taata demokraattinen valvonta ja pätevyyteen perustuva valinta. Toisekseen takuihin liittyen olen sitä mieltä, että jousto, joka on parlamentin mietinnössä mukana, on tervetullutta. Ja aikaisemmat puhujat jo mainitsivat tämän. Meidän pitäisi paremmin tietää, mistä resurssit tulevat vuosittain, että me kielteisesti vaikuttaisi olemassa oleviin projekteihin. Kahdeksan miljardia pitää saada käyttöön uskottavalla tavalla. Mitään avoimia kysymyksiä ei pitäisi olla sen suhteen olemassa ähm, niin, että markkinat tai yksityinen sektori eivät aseta kyseenalaiseksi tätä kahdeksaa miljardia. Luonnollisesti kahdeksan miljardia eikä yhtään vähemmän. Sitä viimeinen kohta edustaja Bulman mainitsi jäsenmaiden osallistumisen tällä hetkellä. Ne eivät ole osallistumassa ja minun kantani on se, että tämä tapahtuu myös siksi, että kimmokkeita osallistua liian vähän jäsenmaille, johtokuntaan osallistuminen, äänioikeus siellä eh, ja myöskin vakaus- ja kasvupaketti. Tässä on liian vähän yllykkeitä. Jos haluamme jäsenmaat mukaan, meidän täytyy löytää tapoja motivoida siihen. Paljon kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Edustaja Pals. Herzlichen Dank, Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Ensin ihan lyhyesti kiittelisin esittelijöitä, jotka ovat tehneet todella hyvää työtä. Varjoesittelijät luen tietenkin tähän ryhmään mukaan. Herra puheenjohtaja, minusta tuntuu, että investoijat – lopulta eivät tarvitse tällaista poliittista prosessia, vaan suunnittelu- ja oikeusvarmuutta. Ja siksi uskoisin, että tietyillä aloilla, vaikka työtä on hyvin tehty tähän mennessä, olisi ehkä vielä parantamisen varaa. Ensinnäkin ajatellen investointikomitean riippumattomuutta ja ennen kaikkea sitä, miten voidaan valita hankkeet. Liian pitkä vaatimuslista päiten pistää kapuloita rattaisiin ja voidaan kysyä, minkälaiset hankkeet ylipäätään voisivat tulla kysymykseen loppujen lopuksi. Mielestäni pitäisi katsoa laatua ja hankkeiden taloudellista elinkelpoisuutta, kun niitä valitaan. Lisäksi pidän ratkaisevan tärkeänä sitä, ettei luoda mitään uusia byrokraattisia esteitä tämän raaston kautta. Kyllä tilivelvollisuus on ihan paikallaan ja oikeutettua, mutta – kuka täyttää minkäkin velvoitteen tässä. Esirahaston ja EIPn tulisi olla vastuussa siitä. Mutta kun puhutaan sitten näitä kehityspankeista ja muista, niin rakennamme turhaan lisää esteitä toiminnalle ja se ei voi olla etujemme mukaista. Ja kysyisin myös siitä, miten vaikutusten arviointi, joka liittyy työpaikkojen luomiseen, miten se sopii yhteen käytännönläheisen kätevän toiminnan kanssa. Kun hankkeita valitaan, niiden pitäisi olla kannattavia ja silloin varmasti niillä on myös myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Lopuksi minulla on vähän varaumia tämän Euroopan investointineuvontokeskuksen osalta – palvelua, joka tarjotaan kaikille ja ilmaiseksi, niin silloinhan sille tulee varmasti niin paljon kysymyksiä, että keskus ei voi toimia. Annetaanko tietoa ilmaiseksi vai ei, joka tapauksessa pitää pohtia sitä, miten tietoa saadaan, koska ennen kaikkea on selvää se, että me haluamme laatua, emme määrää. Merci. Kiitoksia, edustaja Zanni. Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että esittelijän alkuperäinen ehdotus on pientä edistystä verrattuna komission ehdotukseen. On varmasti hyvä, että tässä enemmän korostetaan näiden hankkeiden luonnetta, täydentävyystä ja riskiprofiilia. On varmasti hyvä myös, että tässä määritellään uudelleen tämä pekoyrityksen käsite. Sehän alkuperäisessä ehdotuksessa oli aivan liian laaja. Arvostin myös näitä edistysaskeleita koskien hallinnointia ja demokraattista tilivelvollisuutta. Varmaankin vielä tarvitaan lisää avoimuutta, erityisesti näissä hankkeissa, joita rahasto sitten tulee toteuttamaan kaikissa vaiheissa. Minäkin haluaisin ilmaista skeptisyyteni koskien tätä neuvontakeskusta. Se tulee varmasti maksamaan kai 120 miljoonaa euroa, enkä tiedä oikein mitä lisäarvoa se oikeastaan voi tuoda. Sitten tarkistuksista, joita aion esittää, haluan puuttua muutamiin asioihin. Vielä näistä investointikriteereistä puuttuu selkeyttä. Niitä olisi täsmennettävä, se on tärkeää. Sitten resursseista minun mielestäni tämä vuosittainen lähestymistapa, jonka mukaan resursseja löydetään takkuisiin. Toki tämä voi tuoda joustavuutta, mutta toisaalta siitä voi tulla myös liikaa epävarmuutta budjetin kannalta ja investoijien kannalta myöskin. Me haluaisimme tasapainotusta infrastruktuurihankkeisiin osoitettujen varojen ja pk-yrityksille suunnattujen varojen välille. Haluaisimme, että pk-yrityksiä painotettaisiin enemmän, koska ne ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä kasvun moottori. Tarvitaan myös parempaa keskittymistä siihen, että, että, että keskityttäisiin sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat lyhyellä aikavälillä talous, talous, taloudellista kestävyyttä ja sitten yhteiskunnallista ja ympäristökestävyyttä pitkällä aikavälillä. Ja sitten tämä tämä voittojen yksityistäminen ja tappioiden sosiaalistaminen, meidän olisi tätä, tätä tasapainoa tässä kyllä vielä vähän hiottavaa. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia, edustaja Boga. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämän uuden välineen rahoitukseen keskittyisin minäkin. Sanoisin kyllä tälle hankkeelle. Meidän on ajateltava kokemusta, jota yksityisen ja julkisen yhdistämisellä on saatu aikaisemmin. Ja sitten kyllä myös tälle aikataululle ketään ei hyödytä se, että vasta ensi budjettikaudella päästään toteuttamaan jotain. Nyt on voitava luottaa siihen, että toimielimet pystyvät tällaisen kiistanalaisenkin työn saada päätöksen ripeästi. Kolmanneksi kollega Baltz puhui suunnittelu- ja oikeusvarmuudesta ihan totta. Se ei välttämättä kuulu nyt tähän erityisesti, mutta olettaisin, että komissio lopulta tekisi aloitteen ja jäsenvaltiot lähtisivät siihen mukaan ja katsottaisiin, miten tulevaisuudessa tiettyjen hankkeiden osalta huolehditaan tästä asiasta. Voimmeko hyväksyä tällaiset pitkät aikarajat, joita tarvitaan joissain jäsenvaltioissa jonkun tunnelin tai sillan rakentamista. En minä puhu siitä, että puretaan demokraattisia valvontamahdollisuuksia, mutta jotenkin estämme vastavuoroisesti toisemme toimintaa ja se ei mitenkään edistä kasvua tai työpaikkaa Euroopassa. Sitten pari huomiota komission ehdotuksen. Keskusteluissahan on jo myönnetty se, että löydettiin yksinkertaisin menettely. Yksinkertaisin ei ehkä aina ole paras joten ei se varmasti kovin paha ole, jos lähdemme pohtimaan tässä vaihtoehtoja eikä loukkaa ketään. Komissio voisi vähän luovemmin lähteä ajattelemaan esimerkiksi Paroson komission aikana vuonna 2008 elintarvikekysymyksessä oli hyvin luovaa ajattelua ja ajettiin eteenpäin sellaisia asioita, joita vastustetaan nyt tässä yhteydessä. Verkkojen Eurooppa ja tutkimuskysymykset sen jälkeen, kun on pitkiä neuvotteluita, hankalia neuvotteluita käyty monivuotisista ohjelmista, niihin ei voida puuttua. Kohdat 18 ja 19 rahoitusperustana, niiden poistaminen voi olla oikea lähestymistapa ja alku. Komissiossa ja valiokunnissa meidän pitäisi ajatella nyt vaihtoehtoja niin, että lopulta löydämme takuiden osalta kestävimmän ratkaisun. Ei niin, että lähdetään alusta asti tälle tielle. Kiitos. Monsieur Lyke. Kiitoksia, edustaja Lyke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde Deutsch. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun Saksaa. Besorgt über die Beton Olen vähän nyt huolissani sitä, että niin kovasti painotetaan tätä kiirettä esirahaston täytäntöönpanossa. Niin kiire on huono neuvonantaja, kun puhutaan erityisesti näin suuresta hankkeesta ja puhutaan yli kolmesta miljardista eurosta, joita käytettäisiin eri tavoin kuin jos esirahasto ei olisi. Haluaisin viitata pariin seikkaan. Mielestäni paljon perinpohjaisemmin tulisi pohtia niitä, kun tähän mennessä on tehty. Yksi asia on se, että ESIR-rahastohan jakaa valtion tukia. Ja periaatteessa valtion tukikielto on Euroopan unionissa olemassa. Eli valtion tukiin liittyvät säännöt on pidettävä jatkuvasti mielessä. Ja tämä kysymys ohitetaan erittäin lyhyesti tässä tekstissä. Tätä taustan vasten meidän on pohdittava sitä, minkälaisilla markkinoilla toimitaan, jos tiettyjä hankkeita halutaan rahoittaa – Suurin osa hankkeista pitäisi rahoittaa yksityisesti ja jotenkin tässä pitää toimia esimerkiksi kilpailussa muiden palveluntarjoajien kanssa ja silloinhan tällaiset tuet vääristäisivät markkinoita ja suosivat, suosisivat yhtä toimia markkinoilla. Tämä olisi ongelmallista. Tai voisi olla niin, että se, joka ehdottaa hanketta, ei toimi kilpailutilanteessa silloin olisi monopolitilanne? Ja onko meillä oikeutta vielä edistää monopoliasemaa valtion tuin? Nämä ovat sellaisia ongelmakokonaisuuksia, joita tulee pohtia tarkkaan. Ja sitten tuo täydentävyys. Edustaja Bulman puheenvuorossaan sanoi, että hän ajatteli, että voidaan huolehtia siitä, kun puhutaan hankkeesta, jossa riski on suurempi kuin sellaisessa hankkeessa, jota yleensä rahoitetaan markkinoilla. Tämä on väärä johtopäätös. Riski ei ole mitenkään täsmällistä. Se perustuu epämääräisiin arvioihin. Riski, anteeksi, hankkeiden toteuttajat ehkä haluavat painottaa eri tavoin riskiä näin saada rahoitusta sellaisille hankkeille, joita olisi rahoitettu ehkä muutenkin. Lisäksi on sellainen mahdollisuus, että sekoitetaan mukaan riskiä ainoastaan sitä varten, että halutaan valtion tukea. Moni, molemmissa tapauksissa tilanne olisi sellainen, että täydentävyyden vaatimus ei toteutuisi. Kiitos. Kiitoksia Lynänu, olkaa hyvä. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme käyttäneet paljon aikaa sen ymmärtämiseen, minkälaiset nyt tässä olivat tässä Junckerin suunnitelmassa luonteet. Nyt tiedämme, että kyseessä on pankkitakuuksien osalta uudenlainen suunnitelma. Uskoakseni meidän tulisi tässä edetä, mutta Fernandes puhui takuiden vakaudesta ja muutkin, ja uskon, että tämä ei sulje pois muita seikkoja. Kuten esittelijä mainitsi, meidän pitää pystyä etenemään, sillä olisi sääli, että me emme saisi erityisesti tutkimukselle rahoitusta aikaan. Tässä mielestäni on vakava vaara käsillä, sillä tutkimushan on jotakin, mikä tukee Euroopan unionin tulevaisuutta. Jean-Claude Juncker on sanonut, että voimme käyttää rahaa, jota ei ole olemassa. Olemme samaa mieltä tässä, mutta mikään ei sitä kuitenkaan varoja etsimästä tässä suhteessa mielestäni niin meillä on jonkin verran puutteita. Meidän pitäisi jatkaa töitä eurooppalaisten resurssien parissa, transaktioverojen että vasta muutama jäsenmaa on harkinnut tätä mahdollisuutta. Ja meillä pitäisi olla myöskin rajoilla hiilivaro, vero ja muita veroja rajoilla. Paljon mahdollisuuksia on ja myöskin petostovastainen taistelu. Miksipä ei ottaa sitä mukaan ähm, esimerkiksi äh, petoksia, erityisesti veropetoksia koskevia ähm, sakkoja. Me voisimme löytää varoja, jonka joiden kautta voisimme, äh, emme vain löytää takuita, vaan mennä vielä paljon pidemmällekin. Takuisiin liittyen meillä on äh, kansallisia ja alueellisia pankkeja, jotka voisivat tulla mukaan ähm, takujärjestelmään. Tämä olisi mahdollisuus ottaa ne läheisemmin mukaan näihin toimiin monissa asioissa minä hyvin ähm, sovasti toivon, että me emme puutu olemassa oleviin projektiin, erityisesti ITERiin. Puhumme paljon energiasta, äh, taloudesta, uudistuvasta energiasta, ähm, verkostoitumisesta, mutta me emme tässä puhu äh, tarpeeksi energiakysymyksistä. Tässä on todellinen ähm, vetyenergia mahdollisuus käyttämättä ja siihen pitäisi mielestäni tarttua. Kiitoksia Lewandowski. Thank you. First point on budget. Kiitoksia ensinnäkin budjettista ja sitten jos aikaa vielä on, niin hankkeiden valinnasta, kun kuul, niin kuuntelin tässä Junckerin suunnitelman aikaisia esityksiä. Silloin sain sellaisen vaikutelman, että Euroopan budjetin mukana ole ei ole mikään suuri juttu juttu eikä ongelma, eikä se olisi mikään ongelma neuvostollekaan. Nyt kuitenkin näemme, että tämähän onkin todellinen ongelma parlamentille ja nyt on pohdittava, kuinka Euroopan budjettia käytetään takuuna. Tässä on hyvin erilainen menettely takuiden osalta. Tällaista on yritetty jos keskustus rahoituksen vakautusmekanismissa. Ja sillä pyrittiin, joku sanoi, että, että provosoidaanko neuvosta. En ole aivan varma, että onko yritetty sitä, että mentäisiin hyvin tiukkojen kattojen alapuolella. Ja sitten mm, niin meillä tätä jossakin yritettiin ja sitten kävi niin, että 90 hankkeesta hylättiin. Tästä tuli paljon turhautumista. Nyt on herätetty ajatuksia vaihtoehtoisesta rahoituksesta. Yhdessä tarkistuksessa puhutaankin siitä, että delegoidaan tämän vuotuisen menettelyn. Tämä hyvä alku, piste, hyvä provokaatio neuvostolla. Kaikkihan tietävät sen, että nostamalla parlamentin valvontaa ja tuhammalla kerrannaisvaikutukset. Tämä on vähän monimutkaista, mutta ihan hyvä idea. Sitten toinen ajatus koskee suoritusvaraumaa. Se edellyttää neuvostolta yksimielistä kantaa, enkä usko, että se onnistuu neuvostossa, koska tämähän sitten liittyy näin, tähän kohesioon, joka on pyhä ja vaikeasti neuvoteltu. Tarvitaan varmaan luovuutta näistä luvuista. En ymmärtää tästä globaalista marginaalista. Tiedän kyllä, mikä sinun ajatuksesi on. Ehkä täällä on loppuvaiheessa liikkumavaraa, mutta kyllä meidän pitäisi vähän provosoida neuvostoamme. Minulla ei ole nyt aikaa keskustella siitä, kuinka tästä politisoidusta äh, hankkeiden toivellistasta päästäisiin paremmin valittuihin hankkeisiin. Siitä on syytä puhua, koska se on toinen mysteerimäinen osa tätä hanketta. Kiitoksia edustaja Kut. Thank you very much, Mr. Chairman. And first of all, I... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin todella kiittää kiittää kahta esittelijää tästä mietinnöstä. Todella uskomme, että tämä on parannus verrattuna alkuperäiseen komission ehdotukseen. Tässä mielessä uskomme, että mietintö kulki oikeaan suuntaan. Vihreänä ryhmänä keskitymme kolmeen keskeiseen seikkaan. Ne ovat keskiössä tässä mietinnössäkin. Hyvä alku siis. Ensinnäkin, miten hallinnoidaan olen kuullut kollegoiden sanovan, että hankevalinta ei saisi politisoida. Olen samaa mieltä. Mutta toisaalta samalla meidän on pidettävä mielessä se, että nämä varat lopulta on tarkoitettu tukemaan Euroopan taloutta. On huolehdittava siitä, että varat käytetään hyvin, koska tässä viedään varoja EUn budjetista yhteislainsäätäjinä. Olemme vastuussa näistä varoista ja siksi meidän on huolehdittava siitä, että maksut tai takuut todella toteutuvat hyvällä tapaa. Se, että esittelijät pyrkivät parantamaan hallintorakennetta on hieno juttu. Toiseksi kriteerit ja kolmanneksi tietenkin budjettia, mistä rahat tulevat, mutta jätän sen kollegelle Ernstille budjettivalikunnasta. Mutta minä puhun siis vain kriteereistä. Näin vähän parannuksia tässä, mutta Mielestäni posareikiä on edelleen liikaa. Jos katsotaan sitä, miten kriteerit esitetään tällä hetkellä, kaikkein ratkaisevinta on se, että investointien, joita nyt tehdään, tulisi auttaa pääsemään Euroopan 2020 talouteisiin ja makrotaloudellisiin vaikutuksiin – työpaikkoja ja kasvua tarvitsemme, ja siksi emme voi jatkaa entiseen tapaan. Ja siinä mielessä suhtaudun kyllä vähän kriittisesti komission suuntaan, joka jatkuvasti sanoo, että älkää nyt keksikö liikaa kriteereitä, koska meillä on tässä kiire. Samalla tässä nimessäkin on strategiset investoinnit, ei siis toiminta entiseen tapaan. Siitä ei saa olla kyse. Jos voidaan esittää tällä kysymyksiä komissiolle, niin minä sanoisin, että en ymmärrä, että on muutettu että on muutettu pk-yritysmääritelmää. Yhtäkkiä 3000 työntekijää, vaikka tiedämme pk-yritysten määritelmässä, että puhutaan 250 työntekijästä. Ja artikla 5 kriteereihin tulee näin valtava porsareikä. Siellä on valtavasti kriteereitä, plus että puhutaan näistä pk-yrityksistä. Mutta jos pk-yritykset on noin suuriksi määritelty, niin kaikki jäävät nyt tämän rajan alle. Pekoyritykset alle 250 työntekijää. Katsoo jo 65 prosenttia kaikista työntekijöistä. Eli en oikein ymmärrä tätä uutta määritelmää, joka on ollut valtavan porsaanreijän, joka on tukittava. Kiitoksia edustaja Turvals. Kiitoksia puheenjohtaja ja Kiitokset esittäjille Fernandes ja Bulman. He tekevät erittäin hienoa työtä. Uskoakseni tässä on ainakin neljä ongelmaa käsillä. Yksi niistä on komission helppo ratkaisu, se, että se pyrkii tässä valitsemaan oikotien, joka tulee johtamaan meidät tilanteeseen, jossa voimme joutua kiristuksen uhriksi, jos me emme toimi kuten he haluavat. He ovat hyvin vihaisia ja Tämä on luonnollisesti erittäin huono asia. Toinen ongelma on tämä tiukka aikataulu. Kolmas ongelma on se, että tästä puuttuu luovaa ajattelua, kuten jo aikaisemminkin mainittu. Ja mikä minua todella tässä häiritsee on se melkoisen alkukantainen tapa äh, ajatella rahasta, kuten komissio tekee. He pitävät rahaa jotakin hyvin konkreettisena. He voisivat ehkä Jacob Fugaan asti palata tässä ja todeta, että takuut toimivat itse asiassa melkoisen hyvin pankkimaailmassa. Ja tämähän todettiin jo aikaisin 1600-luvulla, eli kyseessä ei ole mikään kovinkaan uusi asia pankkimaailmassa. maailmassa. Ja jos me tarkastelemme sitä, kuinka annamme takuuta Ukrainalle, joka todennäköisesti ei ole kovinkaan hyvä investointi mm, taloudellisessa mielessä, tämähän pysyy talousarviossa ja takuut ovat riittävät. Meidän pitää mielestäni kehittää tätä vielä. Komission pitäisi mielestäni pohtia sitä, mitä asioita voivat tulevaisuudessa tehdä. Meillä on omat varat, monivuotinen rahoituskehys, katot. Meidän täytyisi löytää jotakin, uskokseni Bulman sanoi. Uh, well, that, that would probably be... Enemmän eurooppalaisia. Uh, olisi hyvä oikein osoittaa jäsenmaille, että he ovat eurooppalaisia. Meidän täytyy nyt uh, um, uh, meribassista mennä puhumaan täysistuntoon, niin täytyy kiiruhtaa pois. Merci. La parole est à monsieur Maragall. Kiitoksia, edustaja Maragall. Si, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tälle, tämän yhteisvaliokunnan tarkoituksena on vahvistaa kantoja koskien näitä perussääntöjä ja äänestystä ja elinkelpoisista varten. Ja muissa valiokunnissa sitten otetaan näitä muita tavoitteita, soveltamisaloja ja toimialakohtaisia keskusteluja. On varmaa, että keskustelemme ja tulemme keskustelemaan kriteereistä, ehdoista ja erityisesti hankevalinnasta. En nyt ole mennyt vielä yksityiskohtiin, mutta haluaisin ottaa esille kolme asiaa, jotka pitäisi olla pakollisena mukana, ei vain y- yleiskriteereinä tässä suunnitelman lopputekstissä. Ensinnäkin tässä puhutaan korkeariskisistä hankkeista ja täydentävyydestä. Ymmärrän, että tämä ymmärtää myös jaettua riskiä. Missään tapauksessa ei voida hyväksyä nollariskiä, sellaista, ei ole olemassakaan, ja se johtaisi hankkeisiin, jotka ovat, jotka eivät ole elinkelpoisia tai hyvin varmattomia. Sitten tarvitaan hankkeita, jotka kestävällä tavalla auttavat taloutta ja parantavat markkinoita, eivätkä vahvista monopoli- ja oligopolitilanteita, niin kuin usein talouksissa tapahtuu. Kolmas asia, pitäisi pyrkiä vähentämään alueiden välisiä eroja, ei kiintiöiden kautta, mutta varmastikin on mitattava eriarvoisuuden vähentämistä. Yksinkertaistettu näkemys ei riitä sen niin, että jos haluatte rahaa, niin alkaa laittakaa ehtoja. Jos laitamme ehtoja, niin yksityissektori ei sitten muka vastaisi tähän EUn pyyntöön. Budjettivaliokunnan osalta on tyytyväinen siitä, että esittelijät ovat tehneet selväksi sen, että täällä on vielä korjattavaa, kun ajatellaan, näitä, ähm, ähm, mistä budjettivaroja otetaan. Olemme vakuuttuneita siitä, niin kuin esittelijätkin sanoivat, että joustavuusmekanismit, jotka ovat budjetissa sekä marginaalit, nämä ovat, niiden pitäisi olla riittävä pohja ainakin alkukeskustelua varten. Tämä ei estä, ettei voitaisi keskustella muista mahdollisista rahoituslähteistä. Tästä tietenkin aina tulee ongelmia keskuudessamme, kun on päätettävä konkreettisesti, mistä budjettikohdista otetaan, mutta meidän on pitää oltava valmiina lähtemään tähän keskusteluun rauhallisin mielin. Sitten jos puhutaan näistä täydentävistä ehdoista joustavuusvälineen osalta, niin kun puhutaan, varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että horisontti 2020 eikä verkkojen Eurooppaa tule koskea. Kiitoksia. Kiitoksia. Toteamme, että ensimmäinen kokoustuntimme on nyt kulunut ja tämä tässä tilanteessa Robert Guatieri joutuu poistumaan. Yes. Nyt saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Puheenjohtajuuden. Al señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten Anne Mans sitoutumittaista. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Me emme ole niin innostuneita tästä rahastosta. Selitän muutamalla sanalla meidän skeptisyyttämme. Tämä on poliittinen päätös tehdä jotakin, näin oletamme. Osa Junckerin rakennelmaa ja nyt lähdetään katsomaan, jotenkin, mikä voisi olla uskottava ratkaisu kaikille. Tässä pitäisi olla tätä vipuvaikutusta mukana, mutta se on epäselvää. Ja myös se, miten paljon päällekkäisyyttä syntyy olemassa olevien ratkaisujen kanssa, miten asiantuntijat tekevät päätöksiä. Kriteerit ovat liian epäselviä, tämä ei kiinnosta yrityksiä, eikä ole selkeää jakojärjestelmää jäsenvaltioiden kesken. Tämä tuntuu kaikki aika typerältä. Sitten pohditaan tätä takuuta hyvältä kuulostavilta, kuulostaville hankkeille. Mutta tässä on kai ongelmana se, että eurorakennelma kaiken kaikkiaan luo ongelmia, että euron luomisessa euroalueilla on ongelmia. Ongelmia on enemmän euroalueella kuin euroalueen ulkopuolella. Tätä pyritään nyt kompensoimaan tällaisessa järjestelmässä, joka on poliittisesti välttämätön, jotta saataisiin sellainen käsitys Junckerista, että hän tekee jotain ihan järkevää ja hyödyllistä, vaikka tässä on aivan liikaa kysymyksiä vielä avoinna. Kiitos. Muchas gracias, señor. Kiitos, herra Anneman. Seuraavana puheenvuoro Kolmerille kaksi ja puoli minuuttia. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä lyhyesti muistuttaa muutamista faktoista. Puhumme investointiohjelmasta 315 miljardista euroa, eurosta. Nämä ovat valtavia lukuja. Sanotaan, että halutaan tukea hankkeita. Meidän tulisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Eli jos edistetään hankkeita, 10 miljoonaa euroa per hanke, se ei ole niin vähän, 3150 hanketta saisi näin rahoitusta. Ja jos jokaiselle hankkeelle annetaan noin miljoona, 31 500 hanketta. Ja minä kysyisin nyt seuraavaa. Tämä hankkeiden moni moninaisuus. Niiden tulisi kaikkien olla järkeviä, hyödyllisiä, kannattavia. Tässä on tavoitteiden kanssa ongelmia. Eli miten tällaisia lisähankkeita syntyy, jotka sopivat esiriin. Jos hanke todella on niin hyvä kuin miltä se kuulostaa, niin eikö se toteutettaisi joka tapauksessa myös ilman esirahoitusta? Joka tapauksessa minua kyllä kiinnostaa, miten onnistumme siinä, että löydetään tällaisia huippufiksuja valitsijoita, jotka pystyvät löytämään kolmesta tuhannesta 30 000 uutta hanketta, ja pystyy katsomaan, voidaanko nämä hankkeet toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. Minä en pysty tätä oikein kuvittelemaan, tämä on suoraan sanottava. Vielä vähän vähemmän pystyn kuvittelemaan tätä valvontakysymystä. Kuka valvoo ja mitä tulevaisuudessa? Emmehän tiedä, mitkä säännöt ovat. Eli voin jo kuvitella, minkälaisia valvontakertomuksia tästä kirjoitetaan. Hyvin epäselviä, ei paljon mitään täsmällistä tietoa, koska ei oikein tiedetä, mitä ajetaan takaa. Siksi kollega Bulman, minusta tuntuu, että ei olisi hyvä antaa teille luottokorttiamme tämän hankkeen osalta. Minulla on ainakin omat varaamani. Kiitos. Muchísimas gracias, señor. Kiitoksia. Seuraavana eh, edustaja Valli. Kiitoksia puheenjohtajalla. Kiitän esittelijöitä. Verrattuna komission ehdotukseen, on kuten Sanni aikaisemmin sanoi, on kyllä monelta osin parempi. Tietenkään emme vielä ole siinä vaiheessa, että meillä olisi lopullinen ehdotus, joten voisi tätä vielä vähän työstää. Omalta osaltani haluaisin tuoda joitakin asioita esille. Pitäisi tietenkin löytää muita resursseja, koska ei voida lähteä tutkimuksesta leikkaamaan tulemme tekemään ehdotuksia. Tuhlausta on paljon, joten varmaankin sitä kautta saadaan innovatiivisia ajatuksia, että vältettäisiin leikkaaminen sieltä, missä niitä eniten tarvitaan niitä tutkimuksia. Sitten eh, avoin, mutta Me haluamme välttää sen, että luottaisiin tällainen hyvä velijärjestelmä, jossa, jossa julkisilla varoilla tehdään yksityistä voittoa. Sitten on selvää, että olisi tuotava esiin nämä hankerahoitus, porsanreijät ja nämä hankkeet, joita viime vuosina on tällä menettelyllä rahoitettu, ovat osoittautuneet puutteellisiksi. Eli toisin sanoen sosiaalisoidaan tappiot ja yksityistetään voitot. Olisi löydettävä uusi tapa, jolla voitaisiin taata nämä hankkeet ja löytää vaihtoehtoisia takuu tapoja. Tietenkin olisi hyvä saada mahdollisimman paljon rahoitusta pekoyrityksille ja innovoiville startup-yrityksille, jotka tänä päivänä eniten voivat edesauttaa yhteiskuntaa ja kasvua, infrastruktuuri, hankkeet sen sijaan menevät helposti hyvä veli systeemin. Sitten tarvittaisiin Eh, investointisuunnitelma, jonka kautta todella talous e taloussodan käyntiin 315 miljardia euroa, vaikka tämä onnistuisikin jaettuna kolmella tarkoittaa noin 110 miljardia vuodessa, ja jos tämä jaetaan kaikkien maiden kesken, niin se on alle 5 miljardia per maa per vuosi, joten vaikutukset ovat hyvin, vähä, hyvin vähäisiä. Tämä on aika lailla vain tällainen markkinointi operaatio enemmän kuin talouden moottoriohjelma. Kyllä tähän lisää tarvitaan. Kiitoksia edustaja Vali. Sitten edustaja Omarji. Monsieur le Président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa minun tehdä kolme huomiota, jotka koskevat kolmea huolta. Ensimmäinen huomio liittyy maantieteelliseen jakaumaan. Jaan kollegoiden kannan siitä, että meidän pitää väittää kansallistamista, mutta olen sitä mieltä, että me emme voi kohesio ja taloudellisia ja sosiaalisia alueellisia tavoitteita tässä jättää syrjään. Minä vetoan ekon valiokuntaan, että se kiinnittäisi huomiota erityisesti aluekehitysvaliokunnan vastustukseen ja vastustukseen, jota Euroopan alueilla on vallalla, kun nämä ovat huolissaan siitä, että nämä luotot keskittyvät määrättömäksi aikaa suuriin keskuksiin ja näin jäävät sivuun ne alueet, joissa investointitarpeet ovat suuria. Tässä yhteydessä pitää muistaa se, että Junckerin investointiohjelman tarkoitus on luoda myös työllisyyttä ja olisi melkoisen kummallista, jos investointeja ei tehtäisi niillä alueilla, joilla työttömyys on kaikkein suurinta. Me emme siis saa tätä tavoitetta jättää sivuun kohesiopolitiikan alalla. Me olemme sitä paitsi tänä aamuna puhuneet tästä suoritusvarauman käytöstä ja muistuttaisin teille, että tämä kysymys koskettaa aluepolitiikkaa. Me olemme neuvotelleet edellisellä lainsäädäntökaudella tästä kysymyksestä Ja tämä oli erittäin vaikea ähm, kysymys tuolloin, enkä tiedä kuinka me voisimme tehdä tämän tyyppisiä sitoumuksia. Meidän täytyy niissä olla erittäin varovainen. Toinen huomio liittyy hallintoon. Todellakin me tarvitsemme enemmän valvontaa ja enemmän avoimuutta. Ja me tulemme esittämään tarkistuksia, jotka pyrkivät tähän. Me kiinnitämme huomiota myös siihen, että eturistiriitoja ei ole niiden ihmisten kohdalla, jotka näitä päätöksiä tulevat tekemään ja ähm, toisaalta niiden kohdalla, jotka tekevät äh, yksityisiä investointeja. Sitten kolmas huomio liittyy aikatauluun. Meillä on tässä lainsäädännöllinen hanke, mutta, mutta Aika on kulunut se paljon. Niin, tiedän, että meidän täytyy nopeasti edetä ja komissio etenee asiassa. Välillä tuntuu siltä, että päätöksiä tehdään jäsenmaiden kanssa ja että se työ, jota me teemme, vaikuttaa hyvin vähän tähän. Kiitoksia. Eh, muchas gracias, señor Omar. Kiitoksia, edustaja Omarji. Seuraavana Rova Hubner. Hieman mikrofoni. Yeah. Thank you. I, I... Niin, kiitos puheenjohtaja. Ensin kommentoisin Udo Bulmanin sanomaa siitä, että saadaan kunnollinen tuotto ja että jäsenvaltiot eivät halua osallistua. Jos jäsenvaltiot osallistuisivat tähän takuun luomiseen, niin se kannattaisi kyllä, jos olisin komissio, niin ajattelisin ehkä tarkkaan tuota, eikö ole hyvä, jos osallistuvat näihin investoin, tähän investointineuvontakeskukseen. With us and I think we would kill the, the whole uh, project. Ja toinen kommenttini liittyy Euroopan parlamentin vastuuseen budjettivallan käyttäjänä. Pyrin selvittämään, minkälaista valvontaa me nyt oikein esitämme. Ja minun varmaankin pitäisi tutkia vähän tarkemmin tätä ehdotusta, mutta jonkinlainen tällainen ennalta valvonnan mahdollisuus investointisuuntaviivojen kautta. Tietenkin näin olisi järkevää, koska meillä on oma vastuumme budjettivallan käyttäjänä. Kolmas kommenttini. Pohditteko sitä, että takut, joita toivon mukaan ei käytetä, että ne voitaisiin palauttaa niihin ohjelmiin, joista ne on alun perin otettu? Ja vielä kommentoisin sitä, mitä monet kommentoivat myös, että epäiltiin tämän investointineuntokeskuksen tehokkuutta. Meillä on ollut näiden Jaspers neontakeskusten kanssa kokemusta. Ne luotiin vuonna 2007 ja tänä päivänä nähdään, että vastaanottokyky ja mahdollisuus valmistella sellaisia hankkeita, joiden on täsmättävä monien tärkeiden kriteereiden kanssa, jotka vaatisivat myös sitä, että siirrytään uudenlaisiin rahoitusmalleihin, niin silloin vastaanottokapasiteetti on rajallista, ei ainoastaan vähemmän kehittyneillä Euroopan alueilla, vaan myös ihan parhaiten kehittyneille. Eli meidän tulisi tukea investointineuvontakeskusta ja Viimeinen kommenttini liittyy siihen, miten kuullaan Euroopan parlamentti. Anteeksi, muutkin ovat puhuneet pitkään. Minun mainittava tämä. Tämä on niin tärkeä seikka, kun minä kovasti epäilen meidän rooliamme siinä, että kuullaan asiantuntijoita. Ekonissa on paljon kokemusta kuulemisesta, mutta kyse on ihmisistä, jotka ovat vastuussa siitä, miten hoidetaan, valvotaan euroaluetta – Kyse on asiantuntijoista, joten meidän pitäisi antaa tämä valinnan mahdollisuus niille, jotka pystyvät parhaalla tapaa tämän toteuttamaan, ei siis parlamentti sinänsä. Kiitoksia, edustaja Moody, olkaa hyvä. Thank you, yes. Kiitoksia. kiittäisin muiden puhujien lailla esittelijöiden työtä. Mielestäni tämä on hyvin vaikuttavaa työtä, vaikuttavia tarkistuksia, joita on tehty, erityisesti mitä äh, tulee vastuullisuuteen ja hallintoon. Tässä voin toistaa monien muiden huomiot, äh, kun sanon, että tämä luottakaa minuun, minä olen pankkiiri, ei ole mikään lause, joka suurta luottamusta herättäisi ympäri Euroopan unionin. Tämä korostaa mielestäni sitä, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on, kun ähm, elettua asetusta arvioidaan ja kun arvioidaan sitä, minkälaista hyötyä me voimme tuottaa äh, tekemällä muutoksia tähän ehdotukseen. Mielestäni myöskin ehdollisuus ja työllisyysaspektien lisääminen mukaan on erittäin tärkeää. Ja myöskin sen korostaminen, mistä rahoitus tulee. Luonnollisesti tämä on budjetti, mutta myöskin teollisuustutkimusvaliokunnalle tärkeä seikka. Se, että tuet ovat perustutkimukselle äärimmäisen tärkeää verrattuna siihen, mitä komissio ehdottaa tässä on ero, joka on hyvin tärkeä tehdä ja uskon, että komissio ja neuvosto välillä pyrkivät tätä sumentamaan, mutta hyvin selkeä ero tässä on sen välillä, mitä on ehdotettu. Vaihtoehtoinen rahoitus on erittäin, erittäin tärkeää. Sitten haluaisin, kuten kollegat juuri tekivät, käsitellä lyhyesti tätä investointineuvontakeskusta. On tärkeää, että se voisi tarjota todellista lisäarvoa niille ihmisille, jotka äm, hakevat rahastosta tukea, sillä paljon epäselvyyttä on vallallaan hakijoiden keskuudessa liittyen siihen, kuinka näitä varoja voidaan hakea. Ja uskon, että investointineuvontakeskus voi valtavaa hyötyä tuottaa ää, esiiriin myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia, Arva Moody. Seuraavana edustaja Karins. Häntä en kylläkään näe. Onkohan hän paikalla? Mikäli ei, Edustaja Ferreira, Elisa, ole hyvä. Bueno, gracias. I'm... Kiitoksia. En nyt toista, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä. Minusta tämä on todella tärkeä, tärkeä asiakirja. Nyt pitäisi mennä jo tekstin yksityiskohtiin koska ei ole mitenkään helppoa nähdä, miten nämä rakenteet toimintavat. Meillä on täällä investointikomitea, meillä on neuvostokeskus, meillä on johtokunta, ja sitten on jaettava tehtävät kaikille ja ymmärrettävä kokonaiskuva. Haluaisin myös korostaa sitä, että olisi tärkeää ymmärtää paremmin hallinnointikysymys. Ensinnäkin siksi, että meillä on edelleen tässä artiklassa kolme tällainen tilanne, jossa johtokunta äh, heijastelee rahastoon asetetun pääoman määrää tämän alkuperäisen vaiheen jälkeen, jossa strateginen suuntautuminen jaetaan johtokunnan ja EIPn välillä. Meillä on sitten jatkossa varmistuttava siitä, että strategista suuntautumista ei kaapattaisi suurten osakkeenomistajien taholta, jotka saattavat tulla Euroopan, Euroopan ulkopuoleltakin, tai että, ei, että ryhdytään vaatimaan tällaista juste de retour asiallista voittoa tästä hankkeesta. Tämä siis hallinnasta. Sitten toinen kysymys koskee kriteerejä mielestä niihin olisi otettava mukaan jonkinlaisia tavoitteita, jotka koskevat sitä, että valtavien erojen poistamista Euroopassa pyrittäisiin vähentämään. Meillä on joillakin alueilla paljon investointeja, toisiin voidaan saada investointeja, jos näin halutaan, ja toisilla alueilla ei investointeja ole ollenkaan. Eroja on siis paljon, näitä pitäisi äh, supistaa. Tavoite tässä liian laaja. Sitten täällä on tämmöisiä erityisiä rahoitusvälineitä, joita voitaisiin hyödyntää, jotka voisi äh, olla eri, toisen riippumattoman johtokunnan äh, ratifioimia ja tällaisia meillä ei ole melkein ollenkaan valvontavaltaa. Kyllähän meillä voi olla joku kuulemistilaisuus, mutta koko järjestelmän toimiminen tätä kautta minun mielestäni siirtyisi kokonaan jotenkin niin kuin omistajien valvonnan ulkopuolelle, jos nyt tässä takeista, takuista puhutaan. Meidän vastuutamme näissä yhteyksissä pitää selventää niin, että todella tiedämme, kuinka, täl, kuinka voidaan varmistaa, että, että u, u, uudet järjestelmät menevät siihen su- suuntaan, johon haluamme. Tässä alkukommentit, mutta tietenkin tutustuu tekstin hyvin huolellisesti. Kiitoksia Elisa Ferreira seuraavana liikennevaliokunnan varjoesittelijä Ruva Ajala. Muchas gracias, señor presidente. Si en primer lugar felicitar... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella ja kiittää esittelijöitä Fernandes ja Bulmania. Tässä on paljon hyvin, hyviä ja rohkeita ja tehokkaita ehdotuksia. On selvää, että Junckerin ehdotus on hyödyllinen. Tämä on aivan selvä myös liikenne- ja matkailuvaliokunnasta käsin tuemme hankkeen eteenpäin viemistä. Näin tässä ei ole todella korostetaan sijoitusten merkitystä talouskasvun ja työpaikkojen kannalta. Täydentyvyys on tärkeää. Ei voi olla niin, että nipistetään yhdestä kohteista ja paikataan reikää muualle. Ei voi olla niin, että, että varoja otetaan juuri näistä kahdesta tärkeästä yhteisön ohjelmasta, jotka ovat nämä Verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020, jotka juuri olivat näitä työpaikkoja luovia hyviä hankkeita. Luulenpa, että tässä on nyt kiireessä syypää. Yritettiin löytää helpolla rahaa, mutta kyllä liikennevaliokunnan kannalta tämä on erittäin surkea, surkea ehdotus. Ei tämä meille sovi ollenkaan verkkojen Euroopasta haluttaisiin. Ja sitten tästähän tulee aivan sika merkki, ikään kuin vastustettaisiin Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppaa ohjelmien tavoitteita. Kyllä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että parlamentti ottaisi roolin itselleen takaisin resurssien tuottamisessa. Mehän olemme asiantuntijoita resurssikysymyksissä, niin kuin olemme maksukysymyksiä osoittaneet. Voimme löytää järkevällä ja tehokkaalla tavalla varoja. EIPkin on sanonut selvästi, että eivät he halua käteistä, vaan taku- käteistä vain takuita. Ja niin kuin tällä sanottu, niin kyllä takuut voidaan rakentaa paljon ihan erilaisella, paljon uskottavalla tavalla ja luovammalla tavalla. Tässähän puhutaan sitä paitsi kolmannesta ja neljännestä vuodesta eikä ensimmäisestä toisesta, joten kyllä meillä on tässä vähän, eh, vähän marginaalia löytää nämä takot. Olemme jo, niin on todella tärkeää löytää tätä aikaa. Sitten hallinnasta nämä kansalaiset foorumit ovat tärkeitä ja ne, niin, että saadaan löydettyä elinkelpoisia ja kiinnostavia hankkeita ja mahdollisimman monipuolisesti näitä hankkeita. Myös globaalisti tätä on käsiteltävä. Sitten rahoitusalan asiantuntija kysymyksestä. Heidän ei pitäisi olla vain rahoitusalan asiantuntijoita, vaan myös toimialan kohtaisia asiantuntijoita. Sitten kannustimet jäsenvaltioille. Tästähän on puhuttukin jo. Vakaussopimuksen ei pitäisi olla este tämän aloitteen hyödyntämiseksi. Se on aivan keskeistä. Kiitoksia edustaja Ajala. Seuraavana edustaja Viekas. Ora, eh, eu primeiro, em primeiro lugar <clears throat> gostava de eh, reafirmar. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin viitata siihen, että on suuria eroavaisuuksia siinä, miten suhtaudutaan koko hankkeeseen, jos ajatellaan koin kantoja, ajatellen tavoitteita ja muotoa. Me olemme nyt umpikuja, riittävästi rahaa ei ole investointeja, emmekä tästä luottamusta. Ja siksi meidän täytyy ensinnäkin, näin me ainakin asian näemme, huolehdittava siitä, että voimme löytää sellaisen ratkaisun, jolla saamme rahaa, jolla löydetään tie tästä umpikujasta, jossa olemme. Umpikuja on syntynyt myös siksi, että talouden toimijoilla ei ole tulevaisuuden näkymiä. Mikseiköhän näin on? Minä olen ollut yhteydessä kymmeniin pk-yrittäjiin omassa maassani Portugalissa ja – Tulevaisuuden näkymiä ei ole siksi, että vapautetaan vallan kokonaan kauppa vapaakaupan kautta. Ei saada minkäänlaista optimismia nyt toimintaan ja siksi tarvitsemme nyt jonkinlaista ratkaisua. Tämä on tällainen markkinaratkaisu, mutta markkinathan eivät toimi olemme nyt umpikujassa, kuten aikaisemmin mainitsin. Siksi tässä ei nähdä mitään kunnollisia ratkaisuja, jotka olisivat välttämättömiä. Mielestäni kansalaiset ovat samassa tilanteessa. Kansalaiset eivät nyt oikein ymmärrä, miksi EKP voi ostaa kaiken maailman lainoja, mutta ei kuitenkaan saada tätä rahaa käyttöön, julkiseen käyttöön. Tässä aloitteessa on siis monia seikkoja, joita me voi tukea. Tällä jo esitettiin epäilyitä hallinnointiin liittyen ja myöskin näihin takuisiin ja siihen, että varat jaetaan jotenkin oikeudenmukaisesti. Emme oikein ymmärrä sitä, ei tässä ole mitään kansallisia jakoperusteita. Emme ole oikein löytäneet mitään kriteereitä, joiden kautta tuettaisiin tasavertaisuutta, huolehdittaisiin alueellisesta kohesiosta, jota kaikki niin toivomme. Jos ajattelemme tuota ohjelmaa, joka löytyy taustalta, että tuetaan infrastruktuuria myös yksityisin ja julkisin varoin. Tässäkin meillä on epäilymme. Kiitoksia sitten Niina Hill. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pidän ehdotusta tervetulleena ja kiitän esittelijöitä heidän mietinnöstään. Tuen monia huomioita, joita kollegat ovat jo esittäneet. Ja olen sitä mieltä, että äh, se seikka, että parlamenttina meidän täytyy ähm, varmistaa ja myöskin talousarvion ähm, kanssa päättäjänä on hyvin tärkeää, että meillä on myöskin sanomme sanottavana näistä projekteista. Kuten Liisa Ferreira sanoi, hallinnointi tässä on myöskin erittäin kriittinen kysymys. Ja myöskin se, että rahoituksen suhteen on enemmän joustoa olemassa. Olen sitä mieltä, että on todellakin tärkeää, että jäsenmaat osallistuvat rahaston toimintaan ja vahvistamiseen. Jälleen kerran tässä me tarkastelemme sitä, kuinka kansallisissa talousarviossa voidaan kohdella näitä kysymyksiä joustavalla tavalla. Sitten projektien valintakriteerit meidän täytyy selkeästi asettaa etusijalle työllisyys ja kasvu. Sehän on koko tämän rahaston olemassaolon syy. Kollegat sanoivat, että energia- ja liikenneprojekteihin tulee keskittyä. Minä haluaisin kes- ehdottaa toista keskittymää kulttuuritalous tätä alaa pitäisi laajentaa, mutta se on sellainen ala, joka uskoakseni voisi nopeasti tuottaa kasvua ja työpaikkoja. Se puuttuu tästä ja ehdotan, että me laajennamme kriteerejä niin, että tämäkin ala tulisi katettua. Kiitoksia. Gil, now. Kiitoksia edustaja Gil ja sitten edustaja Maidele. Kiitoksia, puheenjohtaja Haluaisin ensinnäkin kiittää molempia esittelijöitä, Fernandesia ja Bulmania. Eh, Kyllä tämä nyt paljon selkeyttää tilannetta ja tehostaa. Haluaisin nyt korostaa sitä, että arvostan ta- ta- tukea kohesion tavoitteille tässä mietinnössä. Kohesiopolitiikan tavoitteet ovat hyvin merkittäviä ja ne ovat eh, tärkeitä monille valtioilla. Ne maat, joissa BKT henkilökohtia ei ole kovin suuria, niin nämä ovat erityisen tärkeitä, jos, jos nyt vain niin investoidaan muihin, niin sitten vain kuilu kasvaa, emmekä, emmekä voisi edistää kohesiopolitiikkaa ja vähentää eroja. Kollegat täällä aikaisemmin jo sanovat, että tarvitsemme selkeitä kriteerejä hankkeiden arviointia varten. Tuen tätä ajatusta. Tuen myös sitä, että vaikka meillä onkin riippumaton hankkeita arvioiva elin, tarvitsemme valvontamekanismeja ja näitä hankkeiden valvontamekanismeja olisi vahvistettava. Tuen myös tätä ajatusta teknisestä tuesta ja tästä neuvontakeskuksesta. Minusta on oikein hyvä, että, euro, että, vero, että verkkojen Eurooppaa rahoituksen leikkaaminen poistetaan. Kyllä infrastruktuurit ja tieto ovat meille kuitenkin li, liian tärkeitä. Emme voi ottaa miljoonaa tai 20 miljoonaa pois näistä hankkeista. Sitten tarvitaan rahoituksen vakautta tarvitaan etukäteen rahoitettu takuurahasto, jota voitaisiin todella käyttää takuuna hankkeitani varten, niin että hankkeet voisivat sitten kautta saada asianmukaista rahoitusta. Tuen myös tätä ajatusta, että korkeariskisiä hankkeita tulisi ensinnäkin tukea, koska loppujen lopuksi tällä hetkellä on luottavaisella mielellä pidämme itseämme parhaina ja kilpailukykyisempinä. Kuitenkaan tämä ei enää pidä paikkaansa. Kyllä meidän pitäisi näitä korkeariskisiä hankkeita tukea, digitaalista taloutta ja tutkimusta. Niin Kiitoksia erittäin hyvästä työstä. Señor Toire, Seuraavana Toire, Ja, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat budjetin valvontavaliokunnan esittelijänä haluaisin tässä yhteydessä viitata siihen, että mitä rahoitukseen tulee, meidän tulisi vielä muistaa, ja tästä on puhuttukin jo, miten hankalia neuvotteluita käytiin budjettisuunnittelusta keskipitkällä aikavälillä. Budjettivaliokunta ja budjetin valvontavaliokunta viime kaudella, kun minulla oli kunnialla budjetin valvontavaliokunnan puheenjohtajana taistelimme yhdessä sen puolesta, että parlamentti saisi enemmän vaikutusvaltaa. Se, että varat on otettava paremmin käyttöön on tärkeää, kun katsottiin, missä varoja ei käytetty. Nyt kyse oli usein sellaisista rahastoista, jotka olivat jaetussa siis jäsenvaltioiden vastuulla. Tässä mielessä parlamentin budjetin valvonnan kannalta pitäisi huolehtia siitä, että kun puhutaan tekni, teknologian tutkimuksen varoja ja että ne poistetaan sieltä, niin näitä varoja käytettiin tehokkaasti viime kaudella. Eli siksi niitä ei saisi ottaa sieltä pois. Ja toinen asia, budjetin valvontavaliokunnan lausunnossa tulemme esittämään näitä kantoja myös Kyse on tilintarkastuksesta, tilinpidosta ja tilivelvollisuudesta. Meillähän on mahdollisuus ja tilintarkastustuomioistuinhan jo voi tarkastella EPEN hankkeiden toteutumista jälkikäteen esirahaston osalta pitäisi huolehtia siitä, että tilintarkastustuomioistuin saa myös tilit tarkastaa jälkikäteen, näin voidaan arvioida hankkeiden toteutumista. Ja tämä antaa mahdollisuuden myös parlamentille jälkikäteen myös huolehtia tilivelvollisuudestaan veromaksajien suuntaan. Kun pohditaan sitä, onko ohjelma toteutunut niin, että se tukee yhteisiä tavoitteitamme – Meillä on siis tässä väline, jonka kautta ainakin jälkikäteen voidaan huolehtia ohjelman demokraattisesta valvonnasta. Ja me haluamme huolehtia siitä, että yhdessä saamme tämän ajatuksen neuvotteluissa läpi. Kiitos. Gracias, señor. Kiitos, herra Toirer. Sitten edustaja Manka. Ďakujem, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä valtavasta lisäarvosta, jota he ovat meille tarjonneet. Huomaan, että me kaikki odotamme tapoja löytää tavan tukea tätä projektia. Jos voisimme välittää tämän innostuksen markkinoille, saisimme ne liikkumaan. Tämä olisi paljon tehokkaampi tapa saada ne liikkumaan kuin nämä 315 miljardia, josta puhutaan. Junckerin investointiohjelma on yksi palanen paljon suuremmassa mosaikissa, ja me haluamme Euroopan nyt liikkeelle. Kun me näitä askelmia otamme, meidän täytyy varmistaa se, että saamme tietoa myöskin muista mosaikin osasista. On erittäin paljon asioita, joita haluaisimme Euroopassa toteuttaa. Tässä ähm, esimerkiksi edustaja Hybner vetosi jäsenmaihin, jotta ne investoisivat, mutta kun jäsenmaat investoivat, äh, investoinnit riippuvat äh, meidän menestyksessämme muissa toimissa, joita olemme tehneet luodaksemme synergioita. minun pieni maani Slovakia voisi hyötyä ähm, erittäin valtavasti, ellei äh, yli 4000 yritystämme olisi veroparatiiseissa. Kiitoksia. Manka. Kiitoksia edustaja Manka. Lopuksi kollegoiden joukosta Koren vannojen Housen. Chair, um, I'd like a lot of uh, things. Kiitoksia by a uh, number of colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on paljon jo puhuttu. Haluaisin esittää vain yhden huo- pienen huomion. Haluaisin puhua siitä vaarasta, joka liittyy poliittikkojen puuttumisen hankkeisiin. Tässähän profiloidutaan korkeariskisiin hankkeisiin ja tästä syystä meidän on perustettava tällainen erityinen johtokunta, jotta emme vaaranna EIPn kolmen a statusta Tietenkin meidän on tehtävä päätös siitä, mistä rahat saadaan takuita varten. Ja meillä pitäisi käydä myös kriteeristä kunnon keskustelua, mutta minun mielestäni meidän pitäisi jättää kuitenkin tämä tähän, koska jos meillä myös me puutumme asiaan vielä enemmän, saattaa olla, että menetämme EIPn kolmen aan luokituksen, ja se olisi erittäin huono asia. Tämä on ainoa huomio, jonka halusin tähän keskusteluun lisätä. Kiitoksia teille. Jos vielä on kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, meillä on vielä aikaa. Muussa tapauksessa annan puheenvuoron komissiolle ja Euroopan, Euroopan investointipankille ja sitten vielä esittelijöille. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Benjamin Angel, Ekfinin pääjohtaja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää esittelijöitä, jotka ovat tehneet nopeasti työtä. Tämä osoittaa, että tämä aloite on tärkeä prioriteetti myös Euroopan parlamentille. Keskittyisin puheenvuorossani niihin kohtiin, joita pidämme vähän ongelmallisina. Ensinnäkin meille on tärkeää se, että pidetään yllä tätä hyvää vauhtia, jolla liikkeelle lähdettiin. Ja tässä mielessä on huolehdittava menettelyistä, jossa nimitetään eri henkilöt. No, että nämä prosessit toteutuvat nopeasti, eivätkä jumitu. Toinen huolenaihe liittyy investointisuuntaviivoihin. Hienoa, että parlamentissa on paljon kiinnostusta investointi politiikasta, mutta tämä suuri kiinnostus tuo mukanaan riskejä, kun ajatellaan, miten nämä päätökset tehdään, jos mukaan otetaan kaikki jäsenvaltiot ja kaikki parlamentaariset valiokunnat haluavat keskustella kaikista yksityiskohdista, niin varmasti tarvitaan kuusi kuukautta tai vuosikin siihen, että päästään konsensukseen suuntaviivojen sisällöstä ja tämä kovasti hidastuttaisi hanketta. Kyllä minä ymmärrän, että teillä on oikeutettu intressi sisältöä kohtaan, mutta toivoisin, että tämä tekijä pidetään mielessä, koska tämä on riski siihen nähden, miten nopeasti tämä hanke voi toteutua. Sitten valintakriteerit, kolmas seikka. Meistä enemmän huomiota tulisi kiinnittää niiden kirjoittamiseen. Kaiken kaikkinen vaikutusarviointi talouteen jokaisen hankkeen osalta, jota esitettäisiin investointikomitealle. Tässä mennään nyt suoraan sanottuna vähän liian pitkälle. Ajatellaan, että hanke on sellainen, että arvioidaan 25 tuulimyllyn vaikutusta. Siihen menisi kovasti aikaa ja hyötyä saataisiin melko vähän. Ja sitten viimeinen huomio, monien valiokunnan jäsenten esittämä huomio. Meidän on huolehdittava siitä, että investointikomitea on kaikkien epäilyjen ulkopuolella. Se on keskeinen osa tätä asetusta. Haluamme, että päätös tehdään – siitä, miten takuita käytetään, tehdään asiantuntijoiden toimesta riippumattomia suhteessa eip ekp ja jäsenvaltioihin, jotka valitaan siksi, että he ovat erityisasiantuntijoita. Siksi meitä huolestuttaa vähän asiantuntijoiden valintaprosessi, jota on esitetty. Tässä syntyisi riski, että hankkeesta tulisi poliittinen. Me emme ole vastuussa tai nämä henkilöt olisivat vastuussa eivät suuntaviivojen luomisesta, vaan täytäntöönpanosta yksinomaan. Ja siksi halutaan huolehtia siitä, että hanke otetaan harkintaan eikä harkita mitään muuta. Totta kai kaikki olemme samaa mieltä siitä, että investointikomiteahan tarvitaan oikeanlainen asiantuntemuksen sekoitus. Että on esimerkiksi myös tutkimus, kehitys, energia-asiantuntijoita. Ja lisäksi asiantuntijoiden on yhdessä ymmärrettävä hyvin esimerkiksi maantieteelliset alueet, se miten investoida vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, mutta ilman poliittista puuttumista. Mutta viimeinen seikka kuitenkin tärkeä komission kannalta. Mitä huolettaa kovasti artikloiden 18 ja 19 poistaminen. Tämä ei ole yllätys varmaankaan kenellekään, kun tämän asian sanon. Erityisesti haluamme painottaa kolmea seikkaa. Se ajatus, että vuosittaiseen budjettineuvotteluun jätetään se, miten takuraasta rahoitetaan, on hyvä resepti siihen, että – luodaan yhä enemmän painetta tähän vuosittaiseen keskusteluun. Marginaalien löytäminen vuosittaisen budjetin osalta on äärimmäisen vaikeaa, sen kaikki tietävät. Toiseksi tekijä, jota kaikki eivät ehkä ole huomanneet, on se, että näin olisi hankala ennustaa EUn budjetin toimintaa sinänsä, kun muutokset varojen käytössä muuttuvat sen mukaan, saadaanko kunnollinen monivuotinen ohjelma ja monia varojahan käytetään useamman vuoden ajan tutkimuksesta lähtien, jos joka vuosi joudutaan sanomaan, että emme oikein tiedä, mitä leikataan ja niin edelleen, niin voin sanoa, että suunnittelun ja ohjelmoinnin osalta syntyisi paljon epävarmuutta ja tätä käyttää riskiä. Ja sitten lopuksi parlamentin jäsen mainitsi EIP-luottoluokituksen vaarantamisen? Entä EUn luottoluokituksen haittaaminen? Meidän täytyy selvittää se, miten kaikki nämä takuut rahoitetaan. Tämä on hankalaa keskustelua, sen ymmärrämme, mutta tämä ei ole sellaista keskustelua, joka voidaan nyt pyyhkäistä maton alle ja jättää näihin vuosittaisiin tarkasteluihin. Jos emme anna selkeää vastausta, jokaisella voi olla tietenkin ihan oikeutettu oma kantansa tähän komission ehdotukseen, mutta jos selkeä vastausta tähän kysymykseen ei anneta, niin markkinat sitten toimivat ja me kohtaamme kovia aikoja luottoluokituslaitosten kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Mr. Angel, now I give the floor to the... E Kiitoksia herra Angel. Sitten EIP Maria Shobararan. Olkaa hyvä. With, with, uh, with your agreement, Chair, I, I will speak. My name is... Jos sallitte, minä olen Nicholas Jonathan, olen usean projektien johtaja EIPssä ja käyttäisin puheenvuoron. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Aivan aluksi haluaisin kiittää molempia ähm, esittelijöitä ja puhujia äh, siitä, että johdonmukaisesti he haluavat vahvistaa sen asian tunnustamasta, että EIBn antama äm, takuu esiriin on jotakin, mikä, mitä ei jästä kyseenalaiseksi. Tämä on kaikkein perustuvan luontoisimpia kysymyksiä. Esirin tarkoitus ja takuun tarkoitus on tehdä EIPille mahdolliseksi kasvattaa suuresti mahdollisuuttaan investoida korkean riskitason projekteihin ja tehdä tämä käyttäen vipuvoimaa yksityisen raho- rahoituksen kautta, kuten tänään ollaan mainittu, jotta EIP voisi tämän tehdä, takuun rooli on erittäin välttämätön. Ja luottoluokituslaitokset, jotka ovat tietyllä tavalla erotuomareita tai vahtikoiria, tulevat hyvin tarkkaan seuraamaan sitä, kuinka nämä takuut annetaan käyttöön. Ja siksi takuuden laadun pitää olla ruuttamaton ja ehdoton. Tämä on erittäin tärkeää. Kiitoksia tästä huomiosta. Toisekseen on erittäin tervetullutta EIPn mielestä äh, se, että kansalliset äm, pankit saavat roolinsa esiristä, mutta EIP on myöskin sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että takuuden hallinto, kuten ehdotuksessa mainittua kulkee vain EIPn kautta ja että kansalliset kehityspankit saavat sen EIPen kautta käyttöönsä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää varmistaa se, että koko investointiohjelmassa on johdonmukaisuutta ympäri Euroopan. Tämä on paras turva myöskin suoraan sanottuna näiden monien huolien osalta, joita oikeudenmukaisen palautuman kysymykset ovat aiheuttaneet, jotka jäsenet mainitsivat tässä, äh, ja myöskin kansallisten kehityspankkien osalta se, että takuut ovat äh, yksinomaisesti EIPn hallinnassa on tässä erittäin tärkeä seikka. Sitten kolmannekseen suuren riskitason ja ehdollisuuden äh, seikat. As, as many, as many speakers. Kuten monet puhujat ovat korostaneet, Esirin tarkoitus on tehdä EIPlle mahdolliseksi investoida korkean riskin projekteihin ja suurien riskien äm, ottaminen äm, myöskin niin, että meillä on mukana yksityisten markkinoiden toimijoita ja ehdollisuutta. Tässä meidän täytyy tarkastella sitä, ää, mitä esirissä todella on ää, mukana. Kyseessä on Monien aloitteiden suuri kasvattaminen kyseessä ovat sellaiset projektit, joita pankki on jo aikaisemmin toteuttanut komission tuolla. ja Kyseessä on se, että Euroopan unionin varoja käytettäisiin uudella tavalla. Paljon on puhuttu tutkimuksesta ja kehityksestä, kehitysvajeesta ja huomauttaisin, että meillä on hyvin onnistuneita ohjelmia, jotka jo käyttävät horisontti 2020 mm, varoja, kuten Enofin tutkimusohjelma ja myöskin äh, riskin ähm, jakojärjestelyt ähm, FP7 alla ovat yhtä menestyksellisiä. Tämä liittyy äh, siihen luottamukseen, jonka me teille ähm, tarjoamme Tämä on esimerkki siitä, että nämä välineet voivat tuottaa tulosta, ja kun tarkastelemme ehdollisuutta, tarkoitus on laajentaa näitä ohjelmia ja ottaa riskejä, jotka ovat suurempia kuin EIPn tavanomainen riskinoton taso. Mutta tämän tyyppisiä riskejä jo rahoitusinvestointiohjelmissa tehdään. Eserin kautta kuitenkin voimme paljon suuremmassa määrin näitä riskejä tulevaisuudessa ottaa. Sitten viimeinen asia liittyy riippumattomuuteen, jonka monet mainitsivat eh, Esirin rahoituksen osalta. Tässä uskoakseni voin teille äm, ehm, tarjota paljon rahoittavia sanoja. Kaikki investointiprojektit, jotka ovat ä, eh, tukikelpoisia ja eh, takuukelpoisia, kaikki yksittäiset investointiprojektit hyväksytään tällä tavalla, kun kaikki EIP-hankkeet aikaisemminkin on hyväksytty, e, EIPen johtokuntalle hyväksy kaikki ne äm, turva äm, toimet, jotka liittyvät EIPn toimintaan ja menettelytapoihin, tulevat koskemaan kaikkia näitä investointiprojekteja ja ää, myöskin niitä projekteja, jotka esiirtakuissa tulevat ää, nauttimaan. Ää, tämä on riippumattomuus ää, tae Kyseessä on myöskin tai siitä, että projektit ovat teknisesti, taloudellisesti, ympäristöllisesti ja muuten äh, laadukkaita. Ja tämä tarjoaa myöskin äm, takeet siitä, että alueellinen tasapaino, johon monet jäsenet viittasivat, toteutuu. EIP äh, tulevaisuudessakin pitää kohesiota ähm, erittäin tärkeänä seikkana, jota me seuraamme ja tarkkailemme hyvin tarkasti. EIP yleisesti ottaen luotonannossaan kiinnittää siihen erittäin paljon huomiota jokaisessa vuotuisessa suunnitelmassaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Lopuksi annan puheenvuoron esittelijöille ensinnäkin eh, herra Fernandes. Fernandes. Obrigado. Kiitoksia. Haluaisin kiittää näistä kaikista panoksista. Haluaisin kiittää vielä uudelleen kollegoita haluaisin kiittää myös uudelleen sihteeristöä todella intensiivisestä työstä. Aikataulusta, kun sanoin jo aikaisemmin, se on hyvin tiivis, mutta tänään on käyty jo keskusteluja ja niitä tulee jatkossakin. Meidänhän on keskusteltava tästä rahastosta. Se on hyvin merkittävä rahasto, joten ihan varmasti kyllä aikaa tulee riitt- olemaan riittävästi niin, että ehdimme keskustelemaan kaikista asioista. Todella haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä ja tietenkin toista esittelijää Udo Bulmania tästä tehtävästä. Haluamme saada tästä menestystarinan. Tämän rahaston myötä Euroopan unionilla on paljon voitettavaa kasvua, työllisyyttä voidaan saada, mutta ei juuri mitään hävittävää. Tämä on muistettava. Meidän on muistettava se, että itse asiassa me vain annamme takuut tässä niin, että saataisiin todella jopa 315 miljardin edestä investointeja. Sitten haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tässä mietinnössä sanotaan, että rahaston voittojen osalta voidaan, voitaisiin nämä voitot sitten siirtää niihin budjettikohtiin, joista on leikattu. Sitten delegoidut säädökset, tämähän on tapa, jolla parlamentti saadaan mukaan, erityisesti kohti, koskien tätä delegoitua säädöstä, jossa on sopimus Euroopan komission ja EIPn kanssa. Sitten vielä kohesio kysymyksestä. Tämän rahaston kauttahan autetaan alueellista ja sosiaalista kohesiota. Siellä, missä markkinoilla on puutteita, rahasto voi puuttua kohesiomaissa, on enemmän investointimahdollisuuksia. Tämä on todella lisäväline, joka voidaan ottaa vielä rakennerahastojen lisäksi. Minä olen sitä mieltä, että tapa, jolla tämä investointineuvontakeskus toimii, Tämä on hyvin tärkeää tärkeää myös näille vaikeimmille alueille, kohesiovaltioiden heikommissa asemassa oleville alueille, koska tämän neuvontakeskuksen kautta voidaan auttaa jäsentämään sella- hankkeita sellaisilla alueilla, joilla ei ole niin paljon hallinnollista kapasiteettia tai kokemusta tämän tyyppisten hankkeiden hallinnoimisesta. Tämä on varmasti myönteinen asia. Sitten täällä on puhuttu takkuista, budjetista, täällä on esitetty kysymyksiä hankkeen johdonmukaisuudesta. Olemme aivan yhtä mieltä kaikesta, mitä täällä on sanottu. Ei mielestä tähän, tämä on mikään poliittinen päätös, mutta kyllä parlamentin on osallistuttava. Me haluamme antaa oman korttamme kokoon tähän kantaa. Sitten kolmois aasta. Eihän meidän ehdotuksemme ole juurikaan erilainen kuin komission ehdotus. Komissio omassa ehdotuksessaan koskien horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-väline, niin komissiohan niissä vain vähentää sitoumuksia. Myös koskien verkkojen Eurooppa 3,3 miljardia sieltä leikataan ja sitten leikkauksia tehdään muuallakin. Nämähän asiat eivät ole asetuksessa. Vuosittain kuitenkin parlamentti on jo nyt päättänyt, että se etsisi ratkaisua vuosittaiseen menettelyyn yhdessä neuvoston kanssa, joten eh, saa nyt nähdä. Tässä mietinnössä toteamme, että takuut ovat eh, tärkeitä, mutta niiden on oltava peruuttamattomat, ehdottomat. Me haluamme ohjelman, suunnitelman, haluamme, että rahasto toimii kesäkuussa ja että se tekee työtä kunnolla. EIPstä vielä on selvää, että EIP ottaa meitä paljon, jos EIP ottaa kantaakseen nämä 600 miljardia, 6 miljardia ja me 5 miljardia. Tämähän olisi toki suuri apu ja näin voisimme ratkaista monet ongelmistamme. Jatkamme edelleen työtä. Minä haluaisin tässä kohtaa esittää pyynnön. Tehkää tarkistuksia, tehkää toteutuskelpaisia, elinkelpoisia tarkistuksia. Jos teette muutoksia, tarkistusehdotuksia, joilla muutetaan kaikki, niin, niin eh, sitten tarvitaan neuvoston hyväksyntä. Ja loppujen lopuksi meidän käteemme ei jää yhtään mitään. Olen oikein iloinen siitä, että, että meillä on nyt täällä varsin järkeviä kannanottoja ollut. Sitten täällä sanottiin vielä, että ei ole hyvä, eh, ei ole niinkään väliä, että onko investointi yksityinen vai julkinen. Investointi on hyvä, jos se tuo työllisyyttä. Ei, ei ole niin, että yksityiset investoinnit olisivat jotenkin syntiä. Tärkeää on, että nämä hankkeet ovat toteutuskelpoisia, kiinnostavia niiden on, ja niiden kautta päästään sitten eteenpäin. Tämän rahaston kautta edistetään investointeja, edi, parannetaan pk-yritysten tilannetta, mutta lisäksi sen kautta olisi vähennettävä sisämarkkinoiden byrokratiaa. Katsokapa nyt vaikka näitä energiaunionin yhteenliitettävyysfoorumeista. Kiitoksia. Por último la palabra el ponente de la Comisión de Presupuestos. Sitten budjettivaliokunnan esittelijä herra Ulman, Bulman. Kiitos paljon. 26 kollegoilta. Näin laskin. Kiitos jokaiselle kollegalle rakentavista ehdotuksista. Toivon, että voimme konkreettisemmin puhua, kun tarkistuksenne ovat käytössä. En tiedä, onko minulla kaksi vai kolme minuuttia aikaa vastata 26 puheenvuoron. Pyydän ymmärrystä sille, jos lähinnä käännyn komission ja Euroopan investointipankin puoleen, jotka viimeisenä puhuivat. Myös siksi, että totta kai meidän on sovittava yhteisistä työtavoista lähiviikkoina. Jos teemme niin kuin te suosittelette, niin seuraavassa kokouksessa ei ole enää puheenjohtaja. Ensimmäinen jo lähti ennen kuin hän pystyi lompakkonsa minulle antanaan. Toinen ja kolmas eivät ensi kerralla edes tule tänne, koska hankkeet on esitetty niin epämääräisesti, että niihin ei luoteta. Jos me emme onnistu tekemään parlamenttina nyt tehtävämme kunnolla, niin tämä hanke ei saa riittävää luottamusta. Se tässä on tehtävämme. Ja sitten vauhdista. Investointipankin ja komission arvon edustajilla taisi olla kuusi kuukautta aikaa keskustella ehdotuksesta – kollegallani Jose Manuelilla ja minulla on nyt mennyt kolme viikkoa tämän mietinnön kirjoittamisen ja kääntäjät tekivät työtä kaksinkertaisella nopeudella, että nämä käännettäisiin. Lupaan teille pari seikkaa. Lupaan, että me teemme työtä niin nopeasti, kohdennetusti, tehokkaasti, kun se vain on mahdollista – ottaen huomioon sen, että meidän kuormittamiselle ja työntekijöiden kuormittamiselle on tietyt rajat. Lupan myös toisen asian. Tämä parlamentti ei hyväksy mitään ilman, että se on työstetty kunnolla. Tällaista työtä emme tee. Me neuvottelemme siihen asti, että meillä on tehokas ja hyvä lopputulos. Mitä muuta äänestäjämme eivät hyväksyisi. Haluan poistaa väärinkäsityksen. Missään tekstissä Jose Manuelin ja minun ehdotuksessa ei sanota, että haluamme tarkastella hankkeita ihan niin tarkkaan, että ne tarkastetaan kuoliaksi. pehän tutki joka tapauksessa yksittäistä hanketta. Ja tässä hankkeiden tarkastelussa haluamme ainoastaan, että otetaan huomioon vaikutus myös koko talouteen. Luulin, että tämä oli jo selvä asia, mutta tulevaisuudessa meillä on mahdollisuus puhua asiasta niin, että komissiolle sopii meidän muotoilumme. Toinen väärinkäsitys, mihinkään ei ole kirjoitettu, siis ei mihinkään sitä, että parlamentti haluaa päättää asiantuntijoiden valinnasta. Sitä parlamentti juuri ei halua. Parlamentti haluaa esittää lyhyempää versiota johdosta ehdotuksista siis. Haluamme sanoa, että teidän pitkästä listasta meistä vaikuttaa seuraavat ehdokkaat kaikkein parhaalta. Ei tämä politisoi. EUn budjetti on ainoa, joka takaa riskit tässä pelissä. Se, että budjetin vallan käyttäjä sitten pohtii sitä, mikä henkilöstö olisi sopivaa edustamaan heitä kansalaisten silmissä. Tämä on ihan sopivaa. Ei tämä politisoi liikaa, vaan tämä on sopiva osaaminen, valintaprosessi, osaava valintaprosessi. Tästä voidaan vielä keskustella. Laitusehdotuksista voivat muut puhua ehkä – paremmin. Jose Manuelilla on tässä paljon osaamista, mutta uskon, että yhdessä voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka vastaa joustavuutta tämän talon osaamista. Ja totta kai vastaa niihin vaatimuksiin, että saadaan ennalta varautumisen mahdollisuus ja jotain johdonmukaisuutta tässäkin rahastossa. Kiitos ja mielelläni teen yhteistyötä. Muchas gracias, señor Kiitoksia, eh, herra Bulman. Olemme varmasti tietoisia siitä suuresta vastuusta, joka parlamentilla on. Odotukset ovat korkealla eikä ilman syytä. Olenpa sitä mieltä, että me emme voi nyt pettää odotuksia. Monen kertaan olemme vedonneet joustavuuteen ja nyt vetoan teidänkin joustavuuteen, niin että päästäisiin sopimukseen, josta voisivat hyötyä erityisesti Euroopan kansalaiset. Tänään puheenvuoron Eh, en kollegalleni niin herra Archville. Kiitoksia hyvät kollegat. Minun teki suuren vaikutuksen tämä keskustelu, jonka juuri kävimme. Tämä on lupaava ja osoittaa, kuinka päättäväinen Euroopan parlamentti on, kuinka se haluaa nopeasti tämän investointivajeen kattaa ja vastata investointitarpeisiin. Meillä on uskoakseni kolme haastetta Ensinnäkin ähm, toteuttamisen aikatauluun liittyvä haaste. Aivan liian usein Euroopan unionia kritisoidaan siitä, että päätöksenteko on hyvin hidas prosessi ja että me olemme täysin kyvyttömiä reagoimaan ähm, ajankohtaisiin tapahtumiin niin kuin kansalaiset odottaisivat. Mutta haluaisin kiittää esittelijöitä. He ovat osoittaneet, että me voimme päästä liikkeelle nopeasti, tehdä nopeaa työtä ja tuottaa tulosta. Tämä on erittäin lupaavaa. Toinen haaste on se, että me emme saa sortua siihen, että meillä on liikaa sääntöjä. Euroopassa ei ole hallitusta, joten me toimimme sääntöjen kautta. Luonnollisesti, jos sääntöjä on liikaa, tämä voi haitata toivomiemme tavoitteiden saavuttamista. Ja sitten meillä on vielä luottamus haaste. On totta, että meillä on investointivaje, mutta likviditeettiä on suurin määrin olemassa. Nyt keskuspankki saattaa huomattavaa likviditeettiä investoijien käyttöön. On totta, että investoijat eivät tiedä mihin asettaa rahansa ja välillä ne lainaavat negatiivisella korolla valtioille rahaa. Likviditeetti ei siis ole ongelma, eivätkä korotkaan. Tässä kyseessä on kuitenkin se, että nämä ovat investointeja, jotka ovat riskialttiita. Tämä riski täytyy kattaa vakuuttamalla investoijat siitä, että eurooppalaiset takuut ovat olemassa. Nämä takuut Euroopan investointipankki laina antaa. Ja tässä luonnollisesti kuulen tarkasti esittelijöitä. Hän, hehän esittävät tässä, että joka vuosi talousarviovaliokunta löytää tavan nämä odotukset katsoa, mutta en ole aivan varma, että markkinat tähän tyytyvät. Minä muistan edelliset vuoden 2014 lisätalousarvioneuvottelut ja talousarvioluonnoksen 2015 neuvottelut. Tuolloinhan me 4 miljardia 800 eh, miljoonaa saimme eh, töin ja tuskin lisä rahoitusta maksamattomien maksujen ähm, maksamiseen. Ja meillähän on 4, eh, 25 miljardia maksamattomia laskuja. Nyt markkinat saattavat ajatella, että, että jos me emme näitä miljardeja edes löydä maksamattomiin laksuihin, maksuihin, mitä sitten tapahtuu näiden takuuden suhteen? Minä kuitenkin luotan esittelijöihin, jotta te löytäisitte tavan epäilyksettä luoda luottamusta tässä asiassa. Artikla 18 on meidän neuvotteluidemme 18 ja 19 ovat meidän neuvottelujemme pohja ja hyvät esittelijät Bulman ja Fernandes ja muiden valiokuntien, Ran ja Itre-valiokuntien että Meidän täytyy löytää nyt ehdotus, joka on selkeä, luettava, ennakoitava. Kyseessä ovat pitkän aikavälin investoinnit ja investoijilla on tarve saada äm, näkyvyyttä ja vakautta. He ovat vielä varovaisempia jos meillä olisi sisämarkkinoilla yhtenäiset puitteistot, he olisivat valmiimpia investoimaan. Tässä olivat minun johtopäätökseni ja kiittäisin esittelijöitä ja myöskin budjettivaliokuntaa äh, ja muita mukana olleita. Parlamentti on kaikkien vahvin silloin, kun eri valiokunnat tekevät yhteistyötä ja kun me onnistumme yhden yhteisen ehdotuksen sorvaamaan. Tämä pystyy varmastikin suuresti vakuuttamaan äh, ihmisiä, että saisimme neuvoston kääntymään meidän kannallemme. Ja Haluaisin kertoa, että tarkistusten hiettämisen takaraja on äh, kello 12 torstaina 18. maaliskuuta. Ja Ja artiklan 59 mukaisesti haluan muistuttaa teille siitä, että työjärjestyksen artiklan 59 mukaan lainsäädännöllispäätöslauselma luonnokset voivat käsitellä vain komission aloitteen hylkäämistä tai hyväksymistä. Ne eivät saa sisältää ehdotuksia eivätkä poliittisia kommentteja. Voimme uskoakseni päättää kokouksen. Kiitämme kaikkia osallistumisesta. Kiitos.